Kiitoksia. Grazie. onorevole Doll. Ora la... Kiitoksia, edustaja Doll. Sitten Schulz, viisi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät naiset herrat. Harvoin Euroopan parlamentti on valmistellut Eurooppa-neuvostoa huonommassa, pahemmassa kriisissä. Meidän ei pidä elätellä mitään harkuvia. Tämä Eurooppa-neuvosto on historiallinen Eurooppa-neuvosto. Se on historiallinen siksi, että se päättää tämän unionin tulevaisuudesta. Tällä viikolla luin mielenkiintoisen lausin erästä saksalaista lehdestä. Lehti kirjoitti, markkinat eivät luota Euroopan unioniin, koska ne eivät luota siihen, että se löytää ratkaisun ongelmiin. Ihmiset Euroopassa, kansalaiset, eivät luota Euroopan unioniin, koska ne eivät usko, että hallitukset pystyvät ratkaisemaan ongelmat. Olemme vaikeassa kriisissä. Olemme eurooppalaiseen hankkeeseen kohdistuvassa luottamuskriisissä. Jokaisella se on, on se kriisi, jonka hän ansaitsee. Meidän ongelmamme ovat kaikille tuttuja. Kysymys on siitä, millä tavoin me tartumme näihin ongelmiin. Onko meillä rohkeutta vai menekö me polvillemme arkuudesta. Sanon lauseen, joka kuuluu kenties epäsuosituimpiin viesteihin, joita Euroopassa tällä hetkellä voi sanoa. Sanon sen siitä huolimatta, siksi että olen niin vakuuttunut tämän lauseen oikeudesta. Emme tarvitse vähemmän Eurooppaa, tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Tarvitsemme enemmän rohkeutta selvitä kriisistä eurooppalaisilla välineillä. Miksi me tarvitsemme enemmän Eurooppaa? Tässä neuvoston kokouksessa on kysymys muun muassa kahdesta koko asiasta. Ensinnäkin hallitusten valtioiden päämiesten täytyy voittaa takaisin toiminnan mahdollisuus. Ei nimittäin ole niin, että hallitusten päämiehet yksin päättävät tässä maailmassa. On, on 43 yritystä koko maailmassa, joiden taseen loppusumma on suurempi kuin keskisuuren valtion budjetti, niin kuin Puolan. Se merkitsee sitä, että on 43 yritysten johtajat, jotka ovat lähintään yhtä voimakkaita kuin Puolan pääministeri. Nämä ihmiset päättävät ihmisten kohtalosta myös tässä maanosassa. Tämä on aivan toisenlainen kysymys. Onko tässä koskaan keskusteltu, että aina säännöllisesti ennen ECOFIN-neuvostoa, että aina ennen Eurooppa-neuvostoa täsmällisesti yksi, kaksi tai kolme luokituslaitosta pudottaa sen arvoa, mitä on esitettävissä, ollaan esittämässä ratkaisuksi, ja tällä tavoin vetää itselleen vallan taloudellista kehityksestä Euroopassa. Keitä ovat nämä ihmiset? Ketkä ovat heidän takanaan? Kuka maksaa näille luo, luokituslaitoksille niiden toiminnasta, niiden ehdotuksesta. Hallitusten päämiehillä täytyy olla rohkeutta ottaa takaisin valtiollisen demokraattisen toiminnan valtaa. Ja se on mahdollista vain silloin, kun he ovat yksinäis, yhtenäisiä. Vain kun he ovat yhtenäisiä. He eivät voi tehdä sitä, he, jos he hajautuvat, rikkoutuvat osiin. Euroopalla on tänään 7,8 prosenttia maailman väestössä 27 jäsenvaltioissaan. Väestötilastot sanovat, että vuonna 2050 4 prosenttia maan väest- maailman väestöstä erää Euroopassa. 96 prosenttia ei tule pelkästään suuntautumaan Euroopan mukaan. Nousevat vallat tässä maailmassa, nousevat taloudet, eivät odota sitä, että Eurooppa – hajoaa yksittäisin osinsa suuresta Saksasta aivan pienen Maltaan. Siinä uskossa, että jokainen voisi yksinään selviytyä. Tämä uudelleen kansallistamisretoriikka, jota eri poliitikot käyttävät eri maissa, on tällaista. Me selviämme maanosien välisessä kilpailussa taloudellisesti, ekonomisesti ja ekologisesti, rahoituspoliittisesti ja valuuttapoliittisesti, jos toimimme yhdessä, jos meillä on yhteinen tahto maailman voimakkain kansantalous, sitä nimittäin Eurooppa on, jos se pitää yhtä. Siitä saadaan menestystarina, jos se on solidaarinen. Solidaarisuus merkitsee jakamista vahvoille partioille enemmän kuin heikoille. Tämä ei merkitse pelkästään rahojen rahoitusveroa. Kysymys on transaktioverosta. Jos minä ostan maitoa kaupasta, maksan arvonlisäveroa. Jos minä myyn rahoitustuotteen, en maksa veroa. Se on väärin. Siksi me tarvitsemme tällaisen transaktioveron. Asiat on kaikki kuvattu, ne ovat kaikki luettavissa, ne ovat kaikki pöydällä. Joko me onnistumme saamaan Euroopan yhtenäiseksi, eikä niin, että pelataan yhtä kansakuntaa toista vastaan, että pelataan yhden kunteilla, tunteilla toisen tunteita vastaan. Joko me saamme Euroopan vedettyä yhteen tai Euroopan integroitumisprojekti on reaalisessa, reaalisessa vaarassa. Jos Euroopan unioni epäonnistuu ylikansallisena hankkeena, rauhan ja hyvinvoinnin turvaamisen hankkeena, jos se hajoaa, silloin, hyvät naiset ja herrat, hajoaa enemmän kuin pelkästään poliittinen unioni. Silloin 1900-luvun demonit, jotka aiheuttivat kurjuutta tässä maanosassa jälleen paikalla. Euroopan puolustaminen on enemmän kuin pelkästään yksi huippukokous. Kysymys on suuren